I think there are limits uh, for those who have come in the... Eiköhän nyt odotusluaika ole päättynyt. Aloitamme kokouksemme ensimmäisessä kohta kahdeksan esityslistalla, joka on mietintöluonnos Andrea Kotsolinolta, joka aiheena on kaupunkialueiden uudelleen talouskasvun tukijana EUn kohesiopolitiikassa. Edustaja Katsolin, olkaa hyvä. Si molto rapidamente. Aivan nopeasti vain, kiitos. Euroopan historia liittyy Euroopan kaupunkeihin ja kaupungit ovat hyvin merkittävä osa eurooppalaista identiteettiä. Kaupungeissa asuu nykyään noin kaksi kolmasosaa eurooppalaisista. Ja Kaupungeissa näkyy hyvin merkittävästi suuret sosiaaliset ja taloudelliset erot, mutta samanaikaisesti myös kehityspotentiaali. Kaupungeissa kriisi valtion toiminnasta näkyy yleensä hyvin selvästi. Ja nyt olisikin syytä omaksua kunnon, kunnollinen kaupunkipolitiikka ja sellaista ei tällä hetkellä ole. Ei ole oikeusperustaa, jotta voitaisiin viedä eteenpäin kasvupolitiikkaa juuri kaupunkien kautta. Ei ole myöskään sellaista politiikkaa, jossa käytettäisiin saatavilla olevia resursseja juuri kaupungeissa. Ja siksipä Tämän mietintöluonnoksen aiheena onkin se, miten voidaan luoda oikeusperusta ja varmistaa sen jatkuvuus, jatkuvuus jotta Euroopan kaupunkien potentiaali voidaan hyödyntää. Ja tämä on siis se ensimmäinen tavoite, jota ehdotan. Meidän täytyy työmme kautta antaa tälle politiikalle jatkuvuus ja täytyy toteuttaa Euroopassa määrätietoista politiikkaa tällä alalla. Lisäksi tähän liittyy kaupunkiongelmat, joita on nähty viime vuosina eri aikoina, eri kausina, mutta olemme kuitenkin päässeet siihen tilanteeseen, että haluaisimme nyt toteuttaa paljon kunnianhimoisempia tavoitteita, esimerkiksi rakennusten alalla, myöskin sosia- yhteiskunnallisissa asioissa. Tähän liittyy myöskin se, miten lisätään palveluja, miten, miten siis tietyllä tavalla parannetaan kaupunkien tilannetta tai käytetään kaupungeissa oleva potentiaali paremmin hyväksi. Tämä liittyy merkittävästi yhteiskunnallisiin asioihin. Nythän kaupungit ovat monesti, jos voidaan sanoa, romahtamassa. Yhteiskunnalliset ongelmat ovat suuria kaupungeissa nyky-Euroopassa ja siksi tämä, tämän aiheen pitäisi olla yksi ensisijaisista tavoitteista tulevina vuosina Euroopan politiikassa. Kaupungit ovat tavallaan infrastruktuureja, aivan niin kuin tiet tai rautatiet. Kyse on hyvin erityislaatuisesta infrastruktuurista ja siksi kun nämä asiat otetaan huomioon, niin meidän pitäisi luoda tietynlainen elvytyssuunnitelma kasvusuunnitelma kaupunkeja varten. Tarvitaan oikeanlaista rahoitusta, esimerkiksi hankejoukkolainat. Täytyy tehdä konkreettisia ehdotuksia, jotta nämä tavoitteet saadaan toteutettua. Se on tämän mietintöluonnoksen keskeinen ajatus. Eli meidän täytyy myöskin luoda oikeusperusta, joka siis jatkaa tai varmistaa jatkuvuuden tälle kaupunkipolitiikalle. Lisäksi täytyy voida elvyttää kaupunkien kautta taloutta. Tarvitaan sellainen kehitys- ja kasvupolitiikka, jonka kautta voimme torjua nykykriisiä. Tähän olemme pyrkineet jo useiden vuosien ajan. Tähän liittyy kasvu ongelmia, esimerkiksi asuntokupla joitakin vuosia sitten vaikutti kaupunkeihin merkittävästi. Ja pitäisikin ajatella yhteiskunnallista ja taloudellista kestävyyttä, ja siksi tarvitaan kaupunkeja varten kunnollinen elvytyssuunnitelma, jotta voidaan luoda kunnollisia työpaikkoja erityisesti nuorille. Tämä on mietintöni keskeisin ajatus ja toivon, että tällä tavalla voidaan aloittaa uusi kausi politiikassa, sellainen kausi, jossa kiinnitetään huomiota eurooppalaisiin kaupunkeihin, koska niillähän on merkittävä rooli koko tässä politiikassa. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti. Herman Matsani ei ole täällä, Rova Marasko eikä myöskään Karvanis. Rova Delis, olkaa hyvä. Merci au rapporteur. Kiitos esittelijälle tästä e- esittelystä, niin olen tässä ihan takanasi. Tämä on sellainen aihe, joka varmasti tulevina vuosina on yhä merkittävämpi ja merkittävämpi. Meillä ei nyt ole mietintöluonnosta tässä edessämme, joten on vähän vaikea kommentoida sellaista, mitä ei ole edes ole, olemassa vielä, mutta haluaisin muistuttaa, että kun puhutaan kaupunkiulottuvuudesta, niin on huomioitava kaikki kaupunkiin liittyvät näkökohdat. Erityisesti siis täytyy huomioida läheisyysajatus tai läheisyysperiaate. Mehän nyt tässä olemme rakentamassa 2000-luvun kaupunkeja ja kaupunkiulettuvuus on yksi lippulaiva-asioista tässä. Myös maaseutuulottuvuus on usein ollut esillä, samoin kaupunkiolettuvuus, mutta esikaupunkialueet jäävät yleensä hieman vähemmälle huomiolle. Tämä on sellainen aihe, jota itse olen työstänyt jo jonkin aikaa ja hyvin mielelläni aion esi- esitän esittelijälle konkreettisia ratkaisuja ja ehdotuksia. Kiitos. Neljä. Ymmärtääkseni Korneli ei täällä myös niin ikään Ulrich Vlasik. Äh, dobré ráno, pani předsedkyně, děkuji. Äh, Hyvää huomenta, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia. Aluksi haluan myös todeta, että tämä aihe on minulle erittäin tärkeä. Kaupunkeja kaupunki taajamia täytyy tarkastella kasvun välineinä ja myöskin kaupunkien ongelmat täytyy tästä syystä ottaa huomioon. Meidän täytyy siksi olla tietoisia siitä, että leikkauksien yhteydessä kaupungit voivat säästää paljon. Ne voivat säästää paljon energiaa, esimerkiksi valaistuksessa, lämmityksessä, julkisessa liikenteessä – ja voin todeta, että oikeat ratkaisut, niiden löytäminen edellyttää sitä, että tarvitaan yhteistyötä kaupunkien kanssa. Siksi meidän tuleekin kääntyä kansallisten järjestöjen puoleen, jotka edustavat kaupunkeja tai organisaatioihin, kuten esimerkiksi Eurocities tai Euroopan kaupunkien ja kuntien neuvosto ja vastaavat. Meidän pitäisi harjoittaa näiden kanssa yhteistyötä ottaa yhteyttä niihin. Haluaisin samalla myös puhua tulevasta tuesta rakenne- ja kohesiorahaston puitteissa kaupungeille. Meidän täytyy varmistaa, että kaupungitkin voivat saada oikeuden sanoa sanansa näiden rahastojen kehittämisessä. Kiitoksia kovasti. Maria Tere Sanchez. Merci bien, Madame la Présidente, et merci. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös esittelijälle näistä tarkennuksista. Emme saisi unohtaa sitä, että tässä nyt käsitellään talouskasvua ja kaupunkialueiden uudelleen suunnittelua. Ja mitkä sitten ovat ensisijaiset tavoitteet tässä, e, jotta kohesiopolitiikan kautta voidaan edistää myös talouskasvua. Tämä meidän pitää todella pitää mielessämme. Ja kollega Flasakin kanssa olen ihan yhtä mieltä siitä, että kun puhuttiin tästä puhuttiin näistä kaupunkiyhteisöistä tai kaupunkiyhdistyksistä, jotka ovat hyvin tärkeitä kaikissa kaupungeissa. Mehän tässä nyt käsittelemme myös kaikkia kaupunkialueita, ei pelkästään ihan kaupungin niitä keskusta-alueita, vaan myöskin esikaupunkialueita. Ja tällaiset kaupunkiyhdistykset tuntevat kentän ja niillä on sellaisia tietoja, jotka meidän on huomioitava. Yksi kysymys vielä esittelijälle. Hän puhui tästä oikeusperustan luomisesta. Voisi, voisimmeko vähän tarkentaa tätä seikkaa? En oikein nyt ymmärrä, että mitä tähän haluun luoda oikeusperusta oikeastaan liittyy. Kiitoksia kovasti. Sitten Nitsa Heilos. Yes. Ευχαριστώ πολύ. Ε... No, kaupunkien panos <clears throat> voi näkyä monilla tasoilla, erityisesti aikoina, jolloin kriisi puree kovasti. Kaupunkeja osittain aliarvioidaan, toisilla sektoreilla taas niin ovat toimivat lähtökohtana käänteelle parempaan. Me tarvitsemme eurooppalaista konseptia, jotta kaupungit eh, tämän muutosten osalta pystyisivät kehittymään, mutta myös niin, että ne vastaavat rooliinsa muissakin kysymyksissä. Kaupungit voivat luoda paljon työpaikkoja. Meidän täytyy myös miettiä sitä, millä tavalla ne voisivat toimia joustavammin koko yhteiskuntaa varten. Sosiaalinen panos, yhteisöjen rakentaminen, ne ovat kuitenkin elämisen arvoja, joita me rakennamme. Ilmastonmuutos, kapakokaasupäästöt ja muut asiat ovat yhteisiä aiheita. Meidän täytyy onnistua kestävän kehityksen rakentamisessa. Kaupungit ovat joutuneet kärsimään energiakysymyksistä ja köyhyydestä, erityisesti Euroopan eteläosassa. Siellä on hyvin paljon työttömyyttä. Joka kolmas henkilö on työttön, työttömänä. 22, yli 22 prosenttia Kreikassa. Tämä taloudellinen taloudelliset vaikeudet kaupungissa ovat näkyvissä erityisesti kaupunkien keskustoissa. Sitten on myös, myös alueita, joissa vallitsee paljon mukalaisvihavielisyyttä. Nämä teknokraattiset ulottuvuudet täytyy ottaa myös huomioon demokraattinen, äh, demokraattin, äh, ei tekno, emme tarvitse teknokratiaa, vaan demokratiaa näissä konsepteissa. Väestön täytyy toimia tutkijoiden ja päätöksentekijöiden kanssa yhteisesti. Vain sillä tavalla voidaan saada aikaa kansalaisten kohesiota niin, että he, todella, he voisivat olla todellakin mukana tässä työssä, jotta kaupunki ei pidetä pelkästään äh, keinottelukohteena ja maaperänä. Totta kai me näemme, että, että on erilaisia konsepteja nykypäivänä käytössä. ajatellaan vaikka pankkeja, mutta edellytykset ja olosuhteet eivät ole riittäviä. Me tarvitsemme joustavampia konsepteja, jotta kansalaiset pystyisivät yksinkertaisemmalla tavalla ja ongelmitta osallistumaan aloitteellisesti tähän työhön ja jotta he myös saavat saavat palautetta investoinnista, niin että heidän ei tarvitse ikuisesti odottaa tuloksia. Meidän täytyy panostaa myös ekologisiin ja sosiaalisiin asioihin näissä asioissa silloin, kun puhutaan sosiaalisesta kohesiosta. Kiitos. Kiitoksia. Onko joku muu halukas vielä puhumaan tästä kaupunkialuepolitiikasta? On, tiedä, onko komissiolta ketään kommentoimassa? Thank you, good morning. Only a few niin vain muutama kommentti. Komissio on käsitellyt tätä aloitetta ja komissio on yhtä mieltä niistä asioista, jotka aloitteessa on otettu esille ja korostaa sitä, että jotkin niistä ovat pääperiaatteita, joidenka, joille perustustuki, jota aluekehitysrahastosta annetaan kaupungeille. Kysymys on integroidusta lähestymistavasta, osallistavasta lähestymistavasta, kumppanuudesta, paikallisten sidosryhmien osalta ja hallinnon ja kansalaisten välillä. Komissiolla on pitkä perinne aktiivista toiminnasta kaupunkikehityksen alueella, vaikka tämä politiikka pitkälti on ollut jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvaa. Viimeisten vuosien aikana on kehitetty yhteistä metodologiaa kaupunkikehittämiseen ja on luotu uutta strategiaa integroivalle kaupunkikehitysstrategialle. Sitä on edistetty. Tämä lähti liikkeelle pilottihankkeista 1989 ja 1995 kolmen sukupolven aikana, jotka ovat liittyneet vuosina 1994-2006 aikana kaupunkikuntien kehittämisohjelmiin. Kaupunkipolitiikassa on tullut keskeinen osa monissa operatiivisissa ohjelmissa nykyisellä ohjelmakaudella – Tulevaisuutta ajatellen integroitu puite kaupungistumisen osalta on myös asia, jonka kautta pyritään saavuttamaan EU 2020 tavoitteita. Olemme käytössänne tiedonvaihtoa yhteistyötä varten, kaikkea varten, mitä pidätte hyödyllisenä tähän mietintöön. Santiago. Ää... Äh. Kiitoksia Santiago. En tiedä, haluaako, haluatteko te vielä käyttää puheenvuoron. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa. Kiitos. Käytän tämän tilaisuuden hyväksi. Ja haluaisin korostaa sitä, miten tärkeä tai hyödyllinen tämä mietintöluonnos on juuri tällä hetkellä. Erityisesti ensimmäisessä osassa on tärkeitä ehdotuksia ja vaatimuksia ja me yksi asia, mitä haluaisimme kuitenkin esittelijälle kertoa, on se, että miten voidaan luoda hyvät edellytykset varjoesittelijöiden ja esittelijän väliselle työlle ja tehdä tarkastuksia. Viimeisessä osassa tai viimeiseen osaan pitäisi ottaa mukaan myöskin vihreät tavoitteet ja ekoyhteensopivuuteen liittyvät tavoitteet ja erityisesti kaupunkien jätehuollon tehokkuuteen pitäisi kiinnittää huomiota. Ja mielestäni tämä olisi tärkeä viesti ja se pitäisi jo ennakoivasti välittää. Ja pitäisi olla sellainen politiikka, josta todella kiinnitetään huomiota kaupunkeihin ja kaupunkien asukkaisiin, jotta päästäisiin ulos kriisistä sen avulla, mutta tämä ei saa olla sellainen, joka jättää joitakin asioita ulkopuolelle. Tässä täytyy todella kiinnittää huomiota sekä kaupungin keskustalueisiin että kaupunkia ympäröiviin alueisiin täytyy ymmärtää se, että kaupungit ovat jonkinlainen edelläkävijä koko kasvuprosessissa. Ja pitää, pitää välttää se, että kaupungit pakkautuvat tupa täyteen ja toiset alueet samalla autioituvat. Kiitos. Kiitoksia. Palaisin nyt vielä mietinnön esittelijän äh, puoleen. Haluatteko te kommentoida vielä tätä keskustelua? No, tämähän on alkuvaihe vasta. Meillä on syyskuuhun asti aikaa. Heinäkuussa käsittelemme tätä vielä ja kaikilla on varmasti aikaa osallistua työhön. Mutta haluaisin yhteen asiaan kiinnittää huomiota. Italiassa ei ole eikä Euroopassakaan ole kattavaa strategiaa kaupunkeja varten kyllähän meillä on tietynlainen eh, poliittinen ulottuvuus tässä, kun ajattelemme sitä, miten varoja myönnetään vaikkapa kaupunkien kehittämiseen, mutta meillä ei ole kattavaa kokonaisvaltaista politiikkaa Euroopan tasolla, joka käsittäisi kaupunkisuunnittelu- tai kaupunkiulottuvuuden. Eli meidän pitäisi saada sellaista politiikkaa, jossa toimittaisiin jollakin tavalla yhtenäisesti Euroopan tasolla kaupunkiin liittyvissä kysymyksissä. Tämä on todella tärkeää ja meidän täytyy yhdessä vielä sitten myöhemmin käsitellä, mitä kaikkea tähän päätöslauselmaan lopulta sisällytämme. Meillä ei ole tätä mietintöä kirjallisena tällä hetkellä. Me jatkamme keskusteluja ja me saamme tämän mietinnön syyskuussa paperille ja sen jälkeen avaamme sitten määräajan tarkistusten jättämiselle. Toivottavasti kuulemme sitten teistä lisää syyskuussa. Kiitoksia kovasti. että siirtyisi seuraavaan kohtaan esityslistallamme, joka, jota on lykätty jo jonkin verran. Eräät teistä muistanevat, että me olemme olleet säätämässä tätä oikeudellista puitteistoa kohesiapolitiikassa niin, että voitaisiin käsitellä myös näitä hyvin vaikeita asioita, jotka liittyvät asuntotuotantoon, erityisesti syrjäytyneiden romanien kohdalla. Tämä on edelleenkin haasteena tulevaisuudessakin politiikan saralla. Jäsenvaltiot, joilla on romanit ovat poliittisella agendallaan. Ne ovat myös hyväksyneet kansallisia kotouttamistrategioita, joita koordinoidaan myös EU-tasolla. Näin ollen tämä asuntokysymys on yksi sellainen asia, joka on osa romanien kotouttamisen täytäntöpanostrategiaa. Ja tätä keskustelua varten täällä tänään meillä on paikalla Aleksandros Solakis, joka on komission aluepolitiikan pääosastosta, ja hän on siellä politiikan koordinoijana erityisesti asuntopoliittisten kysymysten täytäntöönpanossa – erityisesti romaniyhteisöissä, ja annankin teille nyt puheenvuoron. Thank you, Madam President, and thank you for this opportunity. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä mahdollisesta kertoa tilanteesta. Kaksi viikkoa sitten hyväksyttiin tämä muutos ja hiukan myöhemmin herra Van Nistelrooy pyysi aluepoliittisen politiikan pääosastoa esittelemään suunnitelman asian edistämisestä. Pääosasto pitää parempana tulla tänään kertomaan siitä, että jotakin on jo tapahtunut ja jotakin, mikä kenties itse asiassa on prosessin alku. Kun me saimme tämän uuden välineen, meillä oli kaksi keskeistä kysymystä. Ensimmäisenä oli pyrkiä käyttämään olemassa olevien ohjelmakauden varoja, mikä oli olennainen osa sitä, mitä oli tarvetta tehdä. Ja toinen asia oli, kuten totesitte, saada asunnot, asuminen tietyllä tavalla näiden kansallisten roma kotouttamistrategioiden keskipisteeseen. Tiedän, että emme vielä ole näin pitkällä, mutta toivon kuitenkin, että sinne päästään. Me päätimme, että kohdentaisimme tämän toimen tiettyihin maihin, jossa edistettäisiin tämän välineen artiklan 7.2 mukaisesti toimintaa. Ja kuten voitte kuvitella, Romania, Bulgaria, Unkari, Slovakia, Tsekin tasavalta ja Kreikka, samoin kuin Ranska – olivat nämä maat. Ranska oli hyvin tärkeä kohdemaa. Palaan tähän myöhemmin. Niin paljon kuin mahdollista olemme myöskin työskennelleet eri tasoilla. Ensimmäinen taso oli hyvin tärkeä sisäisesti. Se merkitsi sitä, että komission yksiköt piti saada tietoisiksi tästä välineestä ja ymmärtämään, mitä se merkitsi ennen kaikkea, että oli välttämättä saada aikaan tällainen integroitu lähestymistapa ja merkitsi sitä, että komission sisällä tarvittiin koordinointia sosiaalirahaston ja aluerahastojen välillä. Sitten me olemme käsitelleet paikallisia ja alueellisia viranomaisia koskevia kysymyksiä, kansalaisyhteiskuntaa, kansallisia viranomaisia, kansainvälisiä järjestöjä liittyviä kysymyksiä, kääntyneet näiden tahojen puoleen. Tämä tapahtui tavalla, joka mahdollisti sen, että me saatoimme osoittaa, että tämä uusi väline todella saattoi olla konkreettinen tapa parantaa jotakin ja todistaa, että puuttuen siihen, mitä sanotaan kun se puhutaan romani-integraatiosta, usein todetaan sitä, että se ei toimi, mitkään toimet eivät toimi, kun on kysymys laajemmasta mittakaavasta. Yksi tärkeä osa meidän strategiaamme oli myöskin määritellä kunnat, joissa paikalliset viranomaiset ja kansalaisyhteiskunta olisivat olleet halukkaita ja kykeneviä sitoutumaan pitkän tähtäyksen pilotti-integraatio asumistoimiin ja järjestelmälliset vierailut paikan päällä, keskustelut paikallisen viranomaisen kanssa, työskunnan kanssa olivat kiinteä osa meidän työskentelymenetelmäämme. Me kehitimme hyvin paljon yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa ja keskusteluita, joita olemme käyneet ennen kaikkea paikallisen kansalaisyhteiskunnan kanssa ja paikallisten viranomaisten kanssa, osoittivat selvästi, että integroitu menetelmä ei ole sellainen, josta voitaisiin sanoa, että yksi koko sopii kaikille, vaan se on menetelmä, jota voidaan käyttää hyvin erilaisissa tilanteissa, hyvin erilaisissa paikallisissa tilanteissa. Ja se on siis sellainen, että emme voi todellakaan sanoa, että olisi yksi täsmällinen malli, joka sopisi kaikkiin tilanteisiin meistä integroitu menetelmä, integroitu lähestymistapa, ennen kaikkea ajatellen tällaista osallistavaa elementtiä, joka siinä on, voi antaa vastauksen joihinkin haasteisiin. Lopuksi harjoitimme tietysti yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, kansallisten viranomaisten kanssa. Eh, tiedätte, että kasviranomaiset eivät aina ole kaikkein avoimimpia integraatio kysymyksille silloin, kun on kysymys tällaista syrjäytyneistä yhteisöistä, mutta ennen kaikkea hyvin jatkuvan työskentelyn osalta, jota komissio on harjoittanut ennen kaikkea neljässä maassa, niin joihin tehtiin lukuisia vierailuja, jotka liittyivät romani-integraation kysymyksiin, me saimme aikaan etenemistä. Nyt ensimmäiset tulokset, jos sallitte, Toteaisin, että on kolme maaryhmää. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat Ranska ja Bulgaria. Nämä ovat ainoat kaksi maata, joissa jo nyt on muutettu alueellisia suunnitelmia. Bulgarian tapauksessa on prosessi, jossa pyydetään kiinnostuksen ilmaisuja ja on valittu neljäkuntaa kuntaa Burgas, Tyknitsa, niin ne on valittu yli 10 miljoonaa euroa aluekehitysrahastosta on osoitettu näihin toimiin. Suurin piirtein yhtä paljon myös sosiaalirahaston varoista. Bulgaria on siis prosessi, joka on käynnissä. Ranskassa ei ollut samalla tavalla keskitettyä lähestymistapaa, vaikka oli hyvin hyvä toimeenpano kierros, miten käytettäisiin artikla 7.2 ja ennen kaikkea Ranskan yhteydessä, joka toisaalta on Jean de Voyage ja muut, siis mat, nämä liikkuvat ihmiset ja muut liikkuvat romanit, valtavat romanit on se kuusi Ranskan aluetta on muuttanut suunnitelmia ainakin kymmenen projektia on nyt jo käynnissä. 11 aluetta on ilmaissut kiinnostuksensa ja ovat osoittaneet tähän mennessä 20 miljoonaa euroa tähän tarkoitukseen. Nämä kaksi maata ovat kaikkein edistyneimmät. Sitten meillä on erinäisiä maita, kuten Slovakia, Unkari ja Kreikka. Näissä kahdessa, jossa kaksi ensimmäistä eh, tällaista eh, hanke, hakemuskierrosta on käynnissä, varoja on osoitettu kummassa tapauksessa ja näiden kierrosten tulisi johtaa tuloksiin vuoden loppuun mennessä. Kreikka työskentelee hyvin mielenkiintoisen mallin parissa, joka olisi sellainen, joka toimisi juuri alueellisella tasolla niin, että olisi kaksi pilottialuetta. Nuo pilottialueet olisivat Trakia ja Tessalia. Nämä ovat myös osoittamassa EAKRn varoja ja muuttamassa tämän mukaisesti toimia. Sitten on kaksi maata, toisaalta yksi kaupunki ja toisaalta yksi maa, jotka ovat erityisen kiinnostavia. Toinen on Ostrava, Tsekin tasavallassa. Ostrava on ainoa kunta, joka on ryhtynyt aloitteeseen sellaisen vierailun jälkeen, joka sinne tehtiin. Ja siellä on sovittu hyvin kunnianhimoisesta integroidusta ohjelmasta, joka kattaa 6-8 000 syrjäytynyttä ihmistä kymmenellä alueella kaupungissa. Tähän on käytetty varoja kunnan budjetista. Ja minun täytyy todeta, että tämä on hyvin mielenkiintoinen edistynyt toiminta, mitä, mistä tässä on kysymys. Valitettavasti näyttäisi olevan niin, että on tiettyä haluttomuutta johdon taholla hyväksyä tätä. Saman tapaan Romaniassa. Romania on, sanoisinko vielä, kiireellisempi. Me olemme saaneet neljältä kunnalta, neljältä suurelta kunnalta, Braila, Galati, Bukarest, osa Bukarestista, sektori 2 ja Kluusista. Kluus on äärimmäisen mielenkiintoinen tapaus. Siellä on yksi pahimpia tilanteita koko Euroopassa. Ja meidän onnistui saada kunnat, paikalliset viranomaiset, kuten tiedätte, kansalaisyhteiskunta paikallisella tasolla, YK kehitysohjelma ja, ja ETYJ tukemaan näitä integroituneita lähestymistapoja. Komission jäsen on käynyt paikalla myös, ja hän totesi myöskin tämän, ja huolimatta kirjeestä, jonka pääjohtaja lähetti, tällä hetkellä on tiettyä vastarintaa. Minä pahoittelen tätä ja pyytäisin niin pitkälti kuin mahdollista teitä auttamaan meitä tässä asiassa. No niin, tässä siis nyt oli tilanne suurin piirtein, ensimmäiset tulokset. Ehkä voisi vielä pikaisesti antaa teille hiukan ensimmäisiä kokemuksia, niin sitä mitä olen oppinut myönteistä on äh, se, että on hyvin tärkeä vaikutus EUn selkeällä tuella romanien osallistamiselle ennen kaikkea asumisen osalta. Tämä on äh, ollut hyvin merkittävää siinä, miten EUn puitteet nähdään, jotka komissio on hyväksynyt, ja että ne ovat dynaamiset puitteet, jotka on suunniteltu avun antamiseen. Paikallisella tasolla on aitoa asioiden ymmärrystä ja kiinnostusta tähän integroituun lähestymistapaan tietenkään kaikkialla, mutta kun sitä on, se on todellista. Tärkeää on myöskin ollut se, että kansalaisyhteiskunta on saatu liikkeelle mukaan lukien paikallinen ruohonjuuritason romanikansalaisyhteiskunta. Tätä on olemassa, mutta se on hyvin hajanaista ja meidän täytyy pyrkiä kokoamaan tätä asiantuntemusta. Ja lopuksi yllättävällä tavalla paikallishallinnoissa on potentiaalia. Voisi ajatella, että ei, mutta siellä on todellista potentiaalia, mutta paikallishallinnot tarvitsee teknistä apua ja tämä on todellinen kysymys, joka liittyy siihen, miten voidaan saada teknistä apua, ja tämä on ratkaisevan tärkeä kysymys. Jos me haluamme päästä eteenpäin, haluamme antaa apua kunnille paikallisella tasolla, ja paikallisella tasolla meidän pitää saada aikaan hyviä suunnitelmia, muuten tämä ei toimi. Vaikeudet pidämme tietysti aina mielessämme syrjinnän äh, ja syrjäyttämisen ulottuvuuden, joka on aina keskeinen kysymys, kun puhumme romaneista. Yksi päävaikeus, tiedätte tämän paremmin kuin minä, on yhteensopimattomuus, joka koskee eri rahoitusvälineitä niin, että saataisiin aikaan sitä, että syntyisi joustavasti sujuvia, integroituja toimia. Tämä itsessään on luonut myöskin tällaisen sektorikohtaisen lähestymistavan kansallisissa hallinnoissa. Ja tämä on yksi vaikeus siinä mielessä, miten vaikeaa on saada välitettyä eteenpäin ajatuksia, jotka liittyvät näihin integroituihin hankkeisiin. On yleistä tietotaidon puutetta siinä, miten suunniteltaisiin pitkän tähtäyksen hankkeita. Nämä ohjelmat nimittäin eivät ole mitään kolmen vuoden ohjelmia. Meidän pitää päästä irti tästä kolmen vuoden rajoituksesta. Tämä ei pelkästään kattaisi nyt ensimmäistä kymmentä vuotta, jotka liittyvät kansallisiin romani kotouttamistrategioihin, vaan sen lisäksi vielä 10-20 vuotta sen jälkeen. Lopuksi kunnalliset viranomaiset pelkäävät, ja tämä pelko on asia, jota tulevaisuudessa tulisi katsoa enemmän alueelliselta kannalta. Kunnalliset viranomaiset, jotka ovat avoimia ja jotka tekevät myönteisiä toimia ennen kaikkea asumisessa, usein pelkäävät sitä, että ne houkuttelisivat ryhmiä ulkopuolelta. Ja tämä on sellaista, jota voidaan hoitaa vain alueellisen kohesion kautta, mitä ennen kaikkea tulee romaniyhteisöön, työskentelemällä maaseudun tasolla, tietäen, että näissä maissa yli 50 prosenttia on tilanne juuri tällainen. Olemme siis puhuneet sen vuoksi siitä, että maaseudun kehittämisen mobilisointi tapahtuisi aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston rinnalla niin, että saataisiin tehtyä johtopäätöksiä tästä erityistä tilanteesta. Lopuksi on selvää, että kun asuminen on erityisen paikallinen kysymys, toimet täytyy tehdä nimenomaan paikallisella tasolla mikä riittyy siihen, että valmistellaanpa mitä tahansa ohjelmaa, sen täytyy perustua paikalliseen tason valmisteluun, että mukana ovat sekä hyödyn saajat että laajempi väestö, niin että tämä voidaan nähdä tällaisena kehitysprosessina eikä sosiaalisena tai hyväntekeväisyysasiana. Meidän ehdottomasti täytyy muuttaa malleja, eikä katsoa, että investointi tässä tapauksessa romanien kotouttamiseen tai ylipäätään syrjäytyneiden yhteisöjen kotouttamiseen on ratkaisuilla pidetään ongelmat ulkona, ei. Tässä mielessä tulee olemaan haaste nähdä, miten ennen kaikkea paikallisella tasolla taloudellinen toiminta jota syntyy asumisen ja infrastruktuurin luomisen myötä, joka liittyy asumiseen, voi hyödyttää tätä kohderyhmää alusta lähtien niin, että jotkin kohdeyhteisön jäsenet pääsevät talouteen, menemään tämän taloudellisen toiminnan myötä. Kiitos. Kiitoksia. Tämä oli todella kiinnostava esitys ja on mukavaa, että te yhdistitte tämän komission virallisen informaatiotyylin tällaiseen henkilökohtaiseen kokemukseen ja äh, näppituntumaan. Tämä on hyvin hyödyllinen äh, hetki meille. Sitten Lambert van Nistelrooy. Thank you all. Kiitoksia. Minä olin pikkuisen äh, ihmeessäni itse asiassa tämän johdannon otsikosta. Siinä puhutaan aluepolitiikassa, voi olla mitä tahansa, mutta nyt on kuitenkin kysymys siitä päätöksestä muuttaa asetus, niin kuin viime aikoina se tehtiin, koska nimenomaan, nimenomaan syrjäytyntä tämä asuin, asuntopolitiikka, tämä oli vähän erikoinen otsikko. Joka tapauksessa perusteluksi vielä haluaisin esittää vielä muutaman kysymyksen. Ensinnäkin on olemassa toivomus saada tukea tällaiselle hyvin kokonaisvaltaiselle tilanteelle. Myös, sosiaali- myös yhteiskunnalliset järjestöt ja kirkot ovat kääntyneet minun puoleeni ja ovat sanoneet Klusista. puhuimme tästä myös koordinaattoreiden kesken, että että pitäisikö komissio lähteä tutkimaan tätä asiaa. Olisi hyvä äh, käydä tutustumassa tähän klusiin. Jos ongelma on, niin se täytyy selvittää. Ne ovat ihmisiä, ovat ihmisiä jossakin kaupungin tai valtion ulkopuolella, jossakin vain. Silloinhan täytyy näyttää valmiutta antaa ihmisille mahdollisuus, esimerkiksi asumisen suhteen Eihän se riitä, että rakennetaan uusia asuntoja, vaan täytyy myös päästä ihmiset sinne sisään. Ja muutenhan tämä asia jää jumiin. Jos tehdään politiikkaa, niin se täytyy myös osoittaa. Ja voidaan nyt kysyä myös kollegoilta, että, että mitä, meidän, mitä meidän pitäisi tähän, tähän suuntaan. Meidän pitäisi olla paikan päällä, meidän pitää näkyä paikan päällä. Ja näin yleisessä keskustelussa totean, että oli hyvä, että Euroopan komissio oli valmis seuraamaan tätä tilannetta vuosi sitten, puolitoista vuotta sitten silloin, kun tätä asetusta tehtiin, niin esitin kirjallisen kysymyksen komissiolle. Ja se kysyi, että mikä on tilanne. Sitten vastaus kuului, että ei alkua, ei loppua, ei tuloksia. Asutusta sovitetaan ja niin poispäin. Kukaan ei oikein tiennyt, että miten sitä pannaan täytäntöön. Ajattelin, että 7 prosenttia varoista on käytössä tällaisiin aloitteisiin. Luojan kiitos. Ja nyt minun kysymykseni myös komission suuntaan. Mikä on tilanne tämän uuden asetuksen suhteen 2014-2020? Onko nyt riittävästi välineitä käytettävissä sosiaalirahastosta? Tai sitten EAK, ei kun Iser, misschien wat meer... E Tämä asia täytyy hoitaa paremmin. Tämä on, tässä tarvitaan, tässä tarvitaan ää, koordinointia huolimatta siitä tosiseikasta, että myös, on myös paikallista toimivaltaa, mutta meidän täytyy puuttua peliin myös valtiollisella tasolla. Meidän täytyy löytää integroitu konsepti. Meidän täytyy vakuuttaa että myös alueelliset, alueelliset hallinto on ryhtyy kiinnostumaan tästä asiasta. Meidän täytyy tehdä päätöksentekijöille selväksi, että varoja on olemassa ja niitä täytyy käyttää tämän vuoden aikana, että päästäisiin ylipäätään eteenpäin näissä tilanteissa, jotka ovat täysin kestämättömiä ja vastuuttomia. Ja jotka eivät ole millään tavalla sen mukaista, joka liittyisi romanistrategiaan joista on puhuttu, josta on puhuttu niin monin sanakääntein täällä Euroopan parlamentissakin. Tämä on tärkeä asia. On tietenkin muitakin kuntia, jotka ovat kääntyneet meidän puolemme samoissa asioissa sekä valiokunnan että EPPn puoleen. Meillä on välineitä, me voimme tehdä jotain, mutta vastaanotto ei toimi. niitä ei riittävästi oteta vastaan tätä avun. Nyt kysymys on, olemmeko, olemmeko me tehneet, oppineet riittävästi, onko tämä täytäntöön pantavissa EAKRssä, ellei, niin meillähän on kyllä vielä aikaa tehdä jotakin yhdessä neuvoston kanssa. Sitten neuvost- neuvottelemme varjoesittelijöiden kanssa, esittelijät ovat paikalla. Minä olen iloinen, että jotakin tietoa tulee, mutta ehkäpä meidän pitäisi, meidän pitäisi tehdä hieman enemmän. Uh, thank you. Kiitos, Olji Klasik. Děkuji za slovo, paní předsed. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Käsillä oleva EAKR-esitys sisältää myös asuntopolitiikan osana kehityspolitiikkaa. Ja mitä tulee nyt järjestöihin, jotka toimivat V4in puolessa, niin niissä on mukana myös tsekkiläinen järjestö. Ja niiden on tarkoitus saada tukea kahdella alueella ensinnäkin energiatehokkuudessa – on paljon säästömahdollisuuksia tämän puitteissa. Ja toinen alue on asuntopolitiikka, joka koskee ennen kaikkea heikossa asemassa olevia. Ja kysymys kuuluukin nyt, miten näitä, näitä uhanalaisia kohderyhmiä ja heidän asumispoliittista tilannettaan voidaan parantaa. rahoituksen saatavuus on hyvin tärkeää, ajattelen liikkuvuutta, ja siksi meidän pitäisi keskittyä hintoihin ja vuokriin ja siihen, että on saatavilla sopivan hintaisia vuokra-asuntoja. Kiitos, Viktor Posnar. Kiitos. Salut uh, diskutsia aceasta. Kiitos puheenjohtaja. Tämä keskustelun aihe tulee juuri oikeaan aikaan esityslistalle ja tämä esittely oli varsin hyvä katsaus nykytilanteeseen. Toisaalta se myös osoitti, mitä meidän täytyy lähitulevaisuudessa tehdä. Olen romanialainen Euroopan parlamentin jäsen ja minun täytyy sanoa, että asumispuoli on vain pieni osa romaniväestön integrointia. Tässähän on kyse jäävuoren huipusta. On hyvin paljon romaneja, joilla on todella suuria ongelmia. Ja meidän täytyy miettiä, miten voidaan integroida nämä henkilöt ja miten sitten heille tarkoitetut asumukset voidaan pitää asumiskunnossa – meidän täytyy toimia sekä takautuvasti että ennakoivasti. Meidän täytyy varmistaa myöskin työllisyys ja kiinnittää huomiota näiden yhteisöjen naapurissa asuviin väestöryhmiin. Aradin kaupungissa Romaniassa kävimme kollega Matulan kanssa ja siellä on Siellä oli mukana 900 romaniväestön edustajaa, jotka olivat saaneet tästä Aradin kaupungista työpaikan saksalaisessa yhtiössä ja saksalaisten investointien turvin. Ja kyllä oli joitakin ennakkoluuloja, mutta joka tapauksessa 900 näistä työntekijöistä oli romaneja, ja tämä on todella hyvä esimerkki, jota pitäisi myös kopioida. Kolmas näkökohta, hyvin tärkeä myöskin, on koulutus. Romaniyhteisöjen lapset eivät aina pääse kouluihin, emme saa unohtaa tätä. Ja näin ollen nämä lapset eivät voi valmistautua, työmarkkino- valmistua tai kouluttautua työmarkkinoita varten, ja hehän ovat huomisen työttömiä näin ollen. Siksipä nämä väestöt ovat tavallaan, miten se nyt sanoisi, jollakin tavalla syösty epätoivon jo valmiiksi ja he elävät yleensä kaiken muun yhteiskunnan reunamilla. Täytyy mahdollistaa se, että myös nämä väestöryhmät pääsisivät integroitumaan yhteiskuntaan koko Euroopassa. Voin antaa toisenkin esimerkin Romaniasta ja koulutuksesta. Romaniassa on myös harjoitettu niin sanottua myönteistä syrjintää koulumaailmassa, ja tämä tarkoittaa sitä, että kouluissa on erityispaikkoja lapsille, jotta heille voidaan opettaa, romani, romanilapsille, jotta heille voidaan opettaa heidän omaa äidinkieltään. Ja ihan lopuksi haluaisin vielä viitata, mitä edellä puhuja sanoi, eli se, että meidän täytyy varmistaa johdonmukaisuus kaikkien soveltamiemme välineiden välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että komission täytyy liittää nämä välineet eri ohjelmien rahoittamiseen, suunnitteluun ja muuhun. Me puhumme nyt rahoituskehyksestä pian ja siksi meillä täytyy olla samat periaatteet kaikkia näitä ohjelmia ja välineitä varten, mutta vuoteen 2014 asti nämä ohjelmat ovat sovellettavissa ja täytyy varmistaa se, että romaniasiat, romaniasioita vedetään jatkossakin. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että myös romaniväestöissä on tiettyjä eliittejä, ja jotta nämä eliitit voisivat vetää ikään kuin ylöspäin koko romaniväestöä, se olisi hyvin tärkeää, jotta voimme viedä eteenpäin tätä 2000-luvun Eurooppaa, sen strategioita jos me emme kannusta Euroopan tasolta sitä, että romaniväestöjen keskuuteen luodaan tiettyjä eliittejä, jotka voisivat näyttää romaniväestön keskuudessa mallia muille, niin me emme voi taata näiden ohjelmien onnistumista. Romaniväestöjen keskuudessa tarvitaan johtajia tai sellaisia esimerkin jotka tulevat tämän yhteisön sisältä eikä sen ulkopuolelta. Sitten meidän täytyy unohtaa kaikki kliseet ja äh, rasismi ja ennakkoluulot, joita yhteiskunnassa, demokraattisissa yhteiskunnissa näkyy. Ainakin nämä yhteiskunnat pitävät itseään demokraattisina, mutta jos me emme torju näitä ennakkoluuloja, niin emme saa aikaiseksi kunnollista vuoropuhelua, emmekä siis voi myöskään onnistua näissä ohjelmissa. Romaniassa on paljon ihmisiä, jotka tavallaan kuuluvat näihin romaniväestön sisäisiin eliitteihin, niin heillä on vain henkilökohtaisia etuja ja he yrittävät ajaa vain näitä henkilökohtaisia etuja. Ja tällä tavalla me emme voi onnistua Euroopassa. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin vain muistuttaa, että asumistuki ja oikeus asumiseen tai asuntoon on tärkeä osa perusoikeuskirjaamme. Ja nyt kun katsotaan vaikkapa tilastoja, erityisesti romaniväestön huonoja asuinoloja koskevia tilastoja, niin me voimme todeta, että erityisesti lapset kärsivät huonoista asuinoloista. Ja tämä vaikuttaa voimakkaasti myös terveydentilaan. Tämä on tuotava esille voimakkaasti, koska 2011 Euroopan aluekehitysrahasto, joka on noin 3 prosenttia kansallisista määrärahoista tällä alalla, niin Ranskassa tämä aiheuttaa useita ongelmia. Joillakin alueilla, jotka ovat tätä tavoitetta ajaneet ilmaston osalta, niin täytyy siis täytyy voida käyttää nämä varat, mutta tässä on oltu passiivisia ja se on ollut suuri ongelma. On käytettävä näitä varoja siihen, että e, parannetaan ilmapiiriä niin, että se on vastaanottavainen ilmapiiri, ei pelkästään käytetä sitä asuntotuotantoon. Ja esimerkiksi meidän maassamme lainsäädäntö on erilaista kuin joissakin muualla. 2014-2020 kaudella lähestymistavalla – integroidulla lähestymistavalla on voitava varmistaa se, että synergia Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan aluekehitysrahaston välillä voimistuu, aivan kuten kollegat ovat todenneet. Mutta lisäksi tähän liittyy myös se, miten yhteiskunnallisesti voidaan tukea näitä henkilöitä integroitumisessa. Tähän liittyy koulutus ja työllisyys on huomioitava yhteiskunnalliset tai sosiaaliset palvelut kokonaisuudessaan, mutta joillakin väestöryhmillä ei ole edes vettä saatavilla. Joten se, mitä tällä hetkellä puuttuu, on kunnollinen foorumi, jonka kautta voitaisiin hyviä käytäntöjä vaihtaa eri paikallisyhteisöjen välillä. Ranskassa ja muuallakin Euroopassa on todella hyviä hankkeita meneillään – mutta paikallisyhteisöt eivät välttämättä edes tiedä, muualla sijaitsevat yhteisöt eivät edes tiedä näistä hankkeista, joten jos joku saa hyviä kokemuksia jostakin hankkeesta, niin tiedot pitäisi sitten levittää yleisesti. On totta, että asuminen on kaiken A ja O. On paljon sellaisia alueita, joilla on tyhjiksi jääneitä rakennuksia, vaikkapa toimistorakennukset ovat tyhjillään ja siksi nämä rakennukset pitäisi ottaa käyttöön, ne, ne pitäisi tehdä normien mukaiseksi ja ne pitäisi ottaa asumiskäyttöön erityisesti romaniväestöille. Voting. No meillä on 10.15 alkaa äänestys, älkää unohtako tätä. Tässä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Mari Besiligonion. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Yo quiero retomar... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin jatkaa siitä, mitä, mistä kollegat äsken puhuivat. Onnittelut. Minun maani on äh, toteuttanut ohjelma, joka toimii hyvin, joka on nimenomaan romaniohjelma nimeltäänkin. Ja sosialist, presidenttien valtakaudella veli Gonzalesin johdolla oli paljon aloitteita, paljon useat kunnat toteuttivat integroitua ohjelmaa. Sosiaalisointiohjelmaa, joka on koskenut sekä musalaisia romania ja tämän ohjelman tarkoituksena oli saada aikaan suhteissa muutoksia, joissa on mahdollista muuttaa, vaihtaa mielipiteitä perheissä normaalissa tilanteessa. Siksi on erityisen tärkeää, että saadaan aktiivisia politiikkoja, jotka toimivat romaniyhteisön sisällä, koska minun maassani tämä ei toimi. Romaniyhteisön läheisyys on totta, mutta saman aikaan koulutus on tärkeää. On tärkeää tehdä työtä, joka toimii ja niin, että saadaan aikaan tällaisia muodostuneiden yhteisöiden puitteissa, mutta ennen kaikkea katsotaan, että tämä tulisi toimimaan. Tämä täytyy siis muuttaa ohjelmien menestykseksi sosiaalirahaston puitteissa, kuten ollut tällainen romanisihteeristö, on myöskin tarpeellista vetää mukaan romaniyhteisö työmarkkinoille. Ja on totta, että tämä liittyy myöskin teknisen avun ohjelmiin, jotka ovat välttämättömiä, jotta saadaan aikaan enemmän tehokkuutta sosiaalirahaston toimintaan. Kiitos. Gracias Maria. Josef Matula. Josef Matula sitten Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti, enkä toista sitä erinomaista, jota täällä on jo sanottu. Postinaaro otti esiin hyvin mielenkiintoisen ongelman ja mielestäni on nyt tehtävänäni on nyt hieman korostaa tätä lähestymistapaa. Kävimme eräs, vierailulla erässä romanialaisessa tehtaassa, jossa oli melkein tuhat romani alkuperä olevaa työntekijää. Kyse oli autoteollisuuden yrityksestä, autotehtaasta. Ja tämä nosti mieleen yhden ongelman tai kysymyksen, Eli sen, että ovatkohan Euroopan unionin toimielimet vähän väärässä, kun yleensä suhtautuvat tähän ongelmaan hyvin yksipuolisesti. Olisikohan kyse siitä, että tämä ei ole niinkään yleinen romaniväestöä koskettava ongelma, vaan koskee vain tiettyä osaa romaniväestöstä. Ja Brysselissä me tavallaan pyyhimme pois kartalta kaikki ne hyvät tulokset, joita olemme saaneet vuosien aikana aikaiseksi. Romanit eivät välttämättä pidä siitä, että puhutaan romaniväestön yleisistä ongelmista tai puhutaan niistä yleisellä tasolla, koska on sellaisia romaneja, jotka ovat jo kauan sitten integroituneet yhteiskuntaan ja tuloksia on siis jo saavutettu. Mehän nyt olemme puhuneet romaniväestölle ja muille syrjäytyneille väestöryhmille tarkoitetusta asuntotuotannosta. Ja on puhuttu siitä, että eri rahoitusvälineet eivät ole keskenään johdonmukaisia tai yhteensopivia ja erityisesti olemme puhuneet siitä, että syrjäytyneille väestöryhmille tarkoitetut rahastot on vaikea saada käyttöön, ne eivät toimi. Mutta haluan kuitenkin sanoa, että paikallisyhteisöt ovat Romaniassa jo saavuttaneet paljonkin tuloksia paikallisten määrärahojen tai rahastojen avulla. Eli pitäisi kiinnittää huomiota siihen, miten eurooppalaiset rahastot pannaan täytäntöön paikallistasolla. Mielestäni tätä täytäntöönpanon välinettä pitäisi yksinkertaistaa, jos me haluamme edistyä konkreettisesti ja parantaa tätä tilannetta konkreettisesti. Jos näin ei tehdä, tilanne puhuu, pysyy ihan samana koko Euroopassa ja ongelmat näiden väestöryhmien osalta eivät koskaan tule ratkaistuksi. Kiitän teitä näkemyksistänne. Ja haluaisin myös muistuttaa, että eurooppalaiset kollegamme ovat jo vierailleet toisellakin mielenkiintoisella paikalla, paikallisrahastolla rakennetun asuntotuotannon hanke, tai ovat olleet katsomassa tällaista hanketta. Kiitoksia kovasti. Haluaisiko herra Solakis vielä esittää lopullinen kommentti, mutta ei ole pakko vastata kysymyksiin koska tämä ei ole, ei ole sinun teidän salkussa, mutta jos haluatte kommentoida yleisesti, niin olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. En aio tarttua yksityiskohtiin, mutta yhdestä hyvin tärkeästä asiasta haluan sitä kommentin, joka liittyy siihen, mikä on asumisen paikka tässä kaikessa. Onko se ratkaisu? Ei pelkästään. Se ei ole pelkästään ratkaisu, mutta se saattaa olla ongelma, jos se on huonosti suunniteltua. Ja, jos on, ja meillä on aivan liikaa esimerkkejä tästä. Siksi vetoan sen puolesta, että hankkeita valmistellaan hyvin ja että kunnille annetaan aikaa päästä kestävyyteen, mikä merkitsee sitä, että yhdistetään mukaan kaikki muut mahdollisuudet antaa apua niin, että saadaan aikaan äh, myöskin kestävää siinä, mitä asuminen voi tuoda tullessaan mukaan luettuna sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Äh, Kiitoksia kovasti, hyvät kollegat. Pyytäisin teitä, kysyisin teitä yhden kysymyksen. Luulenpa, että tämän keskustelun pohjalta ja niiden asioiden pohjalta, mitä kollegat esittivät, on kaksi pääasiaa. Yksi on meille tällainen haaste varmistaa se, että meidän velvollisuutemme varmistaa se, että uudet sääntelykehykset kohesiopolitiikkaa varten, että kaikki ne säädökset, joita tarvitaan, meidän täytyy siirtyä, mennä eteenpäin tämän näiden isojen haasteiden edessä, jotka koskevat erityisesti syrjäytyneiden yhteisöjen asemaa, erityisesti romanien asemaa. Me tarvitsemme tällaisen integroidun konseptin niin, että sekä kaupunkeissa että maaseudulla tämä asia otetaan vakavasti. Mutta toinen asia, jota kysyisin teiltä, olisiko tämän keskustelun pohjalta, katsottako, että minä kirjoittaisin kirjeen komissaari Hannelle, ja pyytäisin häntä, että komissio varmistaisi, että, että kumppanuussopimusneuvotteluissa tämä asia otettaisiin, ainakin niissä maissa, joissa tämä ongelma on olemassa, ja jos, jos se on identifioitu, että tämä asia otettaisiin vakavasti esille ja pyritään varmistamaan se, että kaikki tarvittavat edellytykset tilanteen parantamiseksi, ellei tilanteen korjaamiseksi, niin otettaisiin mukaan. Jolle tätä vastusta tätä, niin, niin toimisin näin. Kukaan ei vastusta. No, minä kirjoitan kirjeen ja herrat, se on lakis. Paljon kiitoksia käynnistänne ja esityksestänne. Hyvät kollegat, aloitamme äänestyksen. Meidän täytyy tarkistaa koneet, että ne toimivat. Laittakaa äänestyskorttinne koneeseen ja tehdään testi. Ask Miguel. Pyydämme Miguelia avaamaan äänestyksen. No niin, äänestys alkaa. Ei, Miguel, jos voisit avata, auta meitä. It's not opened. No. No. Ei ole vielä auki. So what? So you will be informing us all the time. There, there, there will be a lot of it. So only maybe if you... No niin. Ellette te ole, ilmoittakaa sitten, ellette te ole samalla linjalla kuin EPP. Täällä on paljon äänestyksiä. Mutta pyytäkää avustajia ne tuomaan korttini tänne muutamassa minuutissa. No niin, se siis toimii. äänestys on päättymässä. Kaikki eivät ole vielä äänestäneet tai käyttäneet konetta. Oh, it's moving, so I don't know whether you are not yet... En tiedä, oletteko vielä valmiita. No niin, äänestys päättyy. Ja yleisesti ottaen se toimii. No niin, äh, esityksestä kohta 10, joka on Maria Irigoyen Peresin ää, äh, lausunto. Aloitan äh, tarkistus 77 puolesta vastaan I'm sorry, I just got it. I'm, not going to change it, it's fine. Once again, sorry. Vielä kerran 77 tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Hyvät kollegat, tässä salissa, en tiedä mistä syystä tämä äh, on, täällä on, täällä on huono näkyvyys. Nostakaa kätenne selvästi ylös, että pystyn näkemään sitten, että miten te haluatte äänestää. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan. Vielä kerran puolesta. Tarkistus 95 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty.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 110 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 110 äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi kortti, mutta te äänestätte puolesta. No se on edelleen 18.24 hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 123, anteeksi, 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tarkistetaan 125 koneellisesti äänestys alkaa. The vote is closed. Se päättyy hyväksytty. Aika täpärästi, mutta kuitenkin se tarkistus 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10, anteeksi, kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. 134 äänestys alkaa. Ja päättyy. Se on hylätty. 24, 18, 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 105, 149 tarkistetaan koneellisesti, äänestys alkaa. Close. Ja päättyy. Se on hylätty. 28.13. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten se 15, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan raukea vai? Eikö se hylättiin? Ei siis raukea. Yritätte nyt saada aikaan muutoksia. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellista 176 äänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy hylätty. 177, 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mm. 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 raukeaa, ei kun 25, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kaksi, kaksi sata, Sitten, sitten 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten eiköhän sitten ole vuorossa 236, koska 34 raukeaa, joka 35 200. No mistä pitäisi äänestää? No niin kuin sanoin, 236 puolesta vastaan hyväksytty 237 oli identtinen. Eiköhän siitä voida kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 22 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 23 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 255 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 256 puolesta vastaan me luulen, että se on hylätty, mutta tarkistamme koneellisesti. 256 koneellista äänestys alkaa. Closed. Ja päättyy. Se on hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 259 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty 262 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 263 263 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 25 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 30 ja 267 identtisiä molemmista samaan aikaan puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 270 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 271 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 272 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 274 puolesta vastaan tyhjää, hylätty ka- sitten 275 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 276 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 277 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 283 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 280 284 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onpas pitkä kompromissi tämä. Onko tämä nyt valmis? Se oli, se oli kompromissi. Ei mikä, eikä mikään yllätys. Sitten tässä kappaleet Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mitä? mikä seuraa? 37, 37 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 38 puolesta vastaan tyhjää, hylätty kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyh- tar- tarkistetaan 66 koneellisesti. Äänestys alkaa. ja päättyy, kai, no se on hyväksytty. Se oli 66. Sitten 67 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 68 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. we close. Ja äänestys. Eivät kaikki ole äänestäneet, mutta se on 36, 1 ja 6 tyhjää. Onnittelut. Ei ollut helppo homma. So we go to point... Sitten kohtaan 11 esityslistallamme äänestämme François Alfonsin mietinnöstä EUn makroaluestrategioiden kehitys. Vähän helpompi äänestys toivon mukaan. Tarkistus 23 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta,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 hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi neljä. Niin. Siellä on puheenvuoropyyntö. Thank you. I, I'm, um, I'm informed that the... Kiitos. Minä kuulen, että on suullinen tarkistus, josta on sovittu, josta on puhuttu ryhmien kesken. Se tarkoittaa sitä, että, että on uusi teksti tähän tällainen yhteinen common imperative, ja tästä on keskusteltu, että siinä tarjottaisiin toimintaohjelmaa, eikä konkreettisemmin yhteistä ohjelmaa. Ja tästä lienee sopimus tehty ryhmien kesken, ja jos näin on, niin ehdotan sitä, että tämä teksti Siis puhutaan yhteisestä toimintaohjelmasta. Eli toi, toimintasuunnitelma siis eikä se aiempi vaihtoehto. No Kukaan ei ilmeisesti tätä vastusta, joten kompromissitarkistus neljä sitten suullisen tarkistuksen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää, siis 52. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hylätty 26 18. Sitten kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Tarkistus 68. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 16 puolesta. Ja sitten kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 69. Siis tarkistus 69. Äänestys on päättynyt. And it is adopted 24 to 9. Hyväksytty 24.19. Sitten tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 72 puolesta vastaan. 72 tarkistetaan koneellisesti. We close the vote. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 82 puolesta vastaan. Tarkistamme tarkistuksen. 82 äänestys alkaa. We close the vote. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 28.16. Sitten äh, vi- luetelmakohdat yksi hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että se on hyväksytty melko selvästi. Kukaan ei halua tarkistaa. Sitä 12 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ulkoasioiden valiokunnan ehdotukset. Osa 1, 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Osa 2, kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi osa kolmosesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi kolmesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta vastaan anteeksi hyppäsin yli kompromissi seitsemän. Kompromissi seitsemän Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei tarvinnut äänestää siis. 43 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan jälleen 43. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. 25.19 hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 45 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 46 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 38 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 50 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 51 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 9 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 55 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 56-57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 69 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 67 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 70 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten liikenne- ja matkailuvaliokunnan esitykset, kohdat yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyh, tyhjää uudestaan. Kahdeksan Puolesta vastaan. Tyh. Uskon, että se oli hyväksytty. Se siitä sitten. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. The vote, not, not yet. Yeah, closed. Se on päättynyt. 39 puolesta onnittelut esittelijälle. Now. Sitten menemme Äh, Hyönis nimenomaan miet, äh, lausunto pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Kompromissi yksi puolesta. Odottelen. Konstans. Hyväksytty. Kompromissi yksi on hyväksytty. Sitten menemme tarkistus viisi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kuusi puolesta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 20 on käynnistys kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 puolesta vastaan tarkistamme koneellisesti 27. The vote is open, the vote... Äänestys alkaa ja päättyy. 31 puolesta on hyväksytty. Sitten on vuorossa 28 ja muutettuna suullisesta puolesta 28 muutettuna puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 37 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 38 suullisesti tarkistettuna, kukaan ei vastusta suullista tarkistusta äänestämme sitä muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 39 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 41 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta on vedetty pois. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 44 puolesta vastaan. Luulen, että se on hyväksytty tarkistamme 43, ei 44, ihan että pysytte hereillä. Vote is closed. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty selkeästi. 45 puolesta vastaan tyhjää. Eipä tiedetä. 45 tarkistetaan koneellisesti. Kun ette nosta käsiä, niin 45 koneellisesti tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. 5.16 hyväksytty sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päät... Ei vielä päättyy. Kumma kun kaikki eivät ole äänestäneet. 39 puolesta selkeä enemmistö on se olkoon. Now we, we go to point... Uh, Seuraavaksi kohtaan 14. Jens Geierin lausuntoluonnos Euroopan globalisaatiorahastosta. Onko Konstantse valmis? No niin, 30, 48 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 8, 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 9, 51, 52 identtisiä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 4 artikla 2 kohtaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13, 59, 60 vastaavia puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 16, 68, 69 keskenään vastaavia puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 17, 70, 71 myös identtisiä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 72 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 73 puolesta vastaan tyhjää. Vastustatteko siis? Puolesta. Olitte vain vähän myöhässä, se on siis hyväksytty. Minun täytyy joskus pomaani vähän kritisoida. Sitä siis 75 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Valitettavasti hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 18 ja 74 identtisiä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 76 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 19, 77, 78 identtisiä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 79 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 80 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 81 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, suullinen tarkistus 9 kohdan 4a kohtaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 87 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Suullinen tarkistus 12 artikla 13 kohtaan puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 89 puolesta. Vastaan tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa 89 siis koneellisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 90 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten suullinen tarkistus 20 artikla 2 ja kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 ja 93 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tasan kappaleet tarkistus 24 puolesta vastaan tarkistamme. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 1, 25 ja 26 identtisiä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 2, 28, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4, 35, 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 38, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6, 43 ja 44 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 7, 45 46 identtisiä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt 38 puolesta hyväksytty ja onnittelut. And we now go to, to... Sitten mennään Moitse Klevan lausuntoon innovatiivisista rahoitusvälineistä seuraavan monimuotoisen rahoituskehyksen yhteydessä. Valmiita. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kuusi puolesta, vast- tarkistetaan kuusi koneellisesti, äänestys alkaa, tarkistus kuusi. Vote. Close. Ja päättyy, hylätty. Se oli kuusi. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan. Luulen, että se on hylätty, mutta Elisabeth, tarkistamme sen koneellisesti. Tarkistus yhdeksän, tarkistamme koneellisesti, kun alkaa. Vote, vote, because not everybody... Kaikki eivät ole vielä äänestäneet, nyt äänestys päättyy, hylätty. 2619 pieni enemmistö 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää luulen, että se on hyväksytty 14 puolesta vastaan enpä tiedä täällä sanotaan, että se on hylätty no 16 14 tarkistetaan. Ei tässä ole paljon mahdollisuuksia tarkistaa. 14 tarkistamme koneellisesti. Anteeksi, en itse äänestänyt vielä. Ja se on hylätty. 4, 18, 26. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta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 nyt, sattuu, nyt sattui niin, että olemme me olemme saaneet äänestyksen päätökseen aikaisemmin, kun kaavailimme, seuraava kohta piti aloittaa 11.30. Minusta me voimme aloittaa saman tien, joka on tämä yleinen. Tässä on kysymys tästä yleistä tästä asetuksesta. Onkohan tällä komissiosta joku paikalla? can, uh, he will be coming, uh, so we can I, I don't... the rapporteurs if they want to... Colleagues, I... Uh, Hyvät kollegat, nyt äh, tämä on tietenkin esittelijän käsissä, Lambert. Sopii, aloitammeko heti vai lykkäämmekö aloitusta? We listen, uh, dear colleagues. Hyvät kollegat, ovatko kaikki samaa mieltä, kun esittelin että aloitamme nyt keskustelun tästä yleisestä sään, asetuksesta, vai siirrämmekö, aloitammeko sen puolen tunnin päästä tämän keskustelun? No, ottaisin sitten puheenvuoropyynnöt vastaan. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron tässä keskustelussa? we, we do it later. I no, don't know. Äh, Lambert, Lambert, en... Lambert ja Konstantse olisivat valmiita aloittamaan keskustelun nyt saman tien. Nyt äh, Luhander on ehdottanut puolen tunnin, äh, että keskustelu alkaa vasta puolen tunnin päästä. No, se on teidän ryhmänne, se. Teidän täytyy, haluatteko äänestää? Niin. En halua, niin kiitos kovasti. Monet jäsenet ovat nyt paikalla. Me juuri äänestimme olemme valmiita kuuntelemaan kollegoja, jotka eivät eilen käyneet saaneet puheenvuoroa, niin tärkeää kuunnella eh, sitä, mikä on tarkistusten taustalla. Siksi ajattelimme, että meillä olisi nyt mahdollisuus tähän. Joten tehdään nyt se, mitä on suunniteltu. Ole mitään syytä eh, toimia mulla tavoin. Me olemme avoimia kommenteille. Eh, ehkä saisimme reaktioita eilisestä. No niin, ymmärtääkseni ja nyt kun olen kuullut esittelijöitä, niin jatkamme keskustelua. Me voisimme aloittaa teidän eilisen keskustelun kommenteilla, mutta Jan haluaa sanoa myös jotain. I just use the possibility that Lambert will comment my... Lambert saattaa kommentoida minun puheenvuoroni. Speaker, ja... no niin, ensimmäinen puhuja Jan Olbricht avustajatkin, istuutukaa paikallenne ja aloitamme tämän se on kohdan 16 esityslistalla. Ensimmäisenä puhuja Nolbricht. Minu, minusta jo eilen me aloimme keskustelun tarkistuksista, jotka koskevat yleistä asetusta, ja on selvää, että eri asetusten välillä on olemassa tiettyä riippuvuutta. Meidän pitäisi olla hyvin varovaisia, koska jotkin päätökset, joista joissa sovitaan yleisesti, niiden pitäisi, niitä pitäisi johdonmukaisesti seurata sitten seuraavista säädöksistä tehtävissä päätöksissä. On hyvin tärkeää osoittaa, että me valikuntana ehdotamme integroitua lähestymistapaa Regulations. tähän säädökseen. Nimittäin me tiedämme vallan hyvin, että on olemassa. Me tiedämme, että on olemassa sellaisia säädöksiä, jotka ovat selkeästi yhteydessä EAKRn ja ESRn alueellisen yhteistyöhön. Ja yksi niistä on koko keskustelu, joka koskee, sanoisin, tällaista epävirallista EAKR ja ESR, mutta joko meillä on olemassa kiinteä summa EAKRssä se tai sitten meillä on huomattavasti joustavampi järjestelmä. Joten meidän pitäisi olla hyvin varovaisia tässä. Toinen asia on sitten temaattiset tavoitteet, jotka ovat yleisesti nämä 11 tunnettua temaattista tavoitetta, ja tämä liittyy seuraavaan säädökseen, joten temaattista tavoitteista keskustellaan seuraavassa säädöksessä, jolloin meillä on olemassa rajoitukset. Tämä on hyvin tärkeää, on tärkeää katsoa, miten me käsittelemme näitä temaattisia tavoitteita. Ja esittelijät ovat nyt tässä pitäneet selkeää linjaa tämän asian osalta. Kolmas elementti on kuuluisa vaikea ongelma, joka liittyy tähän verkottuva Eurooppa, verkojen Eurooppa-välineeseen. Meillä oli erityinen väline joka koski tätä, mutta minä olen tehnyt erilaisia elementtejä, jotka liittyvät siihen, että pyrittäisiin poistamaan Euro- verkkojen Euroopan väline tästä yleisasetuksesta, koska, koska kuten eilen todettiin, se olisi yhteydessä kohesiopolitiikkaa, mutta itse asiassa se ei ole kohesiopolitiikkaa. Joten tämä ehdotus siksi, että se poi, siis siitä, että Euro, verkon Euroopan väline poistettaisiin – minä jopa vahvistin sitä sillä, että jopa ministerit Bukarestissa päättivät muuttaa verkon Euroopan välineen paikkaa budjetissa 1B-stä 1A, joten verkkojen Euroopan väline siirrettiin kohesiopolitiikasta liikenne- ja tutkimuskysymysten ja kehityksen alueelle. Ja tätä yritän siis selittää sitä tarkistusta, joka koskee tätä elementtiä. Eräs asia, joka myöskin meille on ollut tärkeä yleisessä asetuksessa, on ollut ensimmäinen toimeenpano, joka liittyy, joka liittyy yhteisen strategiakehykseen. Alkuperäisessä tekstissä äh, siinä oli asiakirja, joka käsitteli avaintoimia – me olemme nyt kohtamassa tilanteen, jossa kysymme, minkälainen tämä asia tulee olemaan. Yleisessä asetuksessa on lukuisia elementtejä, mikä on hyvin tärkeää tarjotusten kannalta. Haluaisin myöskin kysyä esittelijöiltä, mikä heidän kantansa on, kun he katsovat tarkistuksia. Mikä on heidän kantansa miksi kumppanuussopimusten suhteen, koska kumppanuussopimukset, niiden rakenne ja muutokset, joita niissä on, ne, miten ne näkyvät tässä asetuksessa ja mitä tapahtuu nyt sitten tarkistusten jälkeen, jotka liittyvät kumppanuussopimuksiin. Ja mitä tulee sitten rajoituksiin, jotka liittyvät rahoitusvälineisiin, me olemme hyvin vaikeassa tilanteessa, koska äh, varahantoasetusta vielä ei ole hyväksytty. Tähän liittyy myöskin alueellinen yhteistyö ja äh, tämä kuuluisa yhteisrahoitus kuuluisa 85 prosenttia eikä 75 prosenttia ja toivon, että esittelijät myöskin ottavat tähän asiaan kantaa. Niin, siis yhteenvedonomaisesti sanoisin, meidän ei tulisi rajoittaa itseämme keskustelussa tähän yleiseen asetukseen, koska se on perusta kaikille säädöksille. Kun me kerran päätämme jotakin ja kun kerran on olemassa linja kompromisseille, joka heijastelee meidän näkemystämme, silloin meidän muiden säädösten esittelijöiden tulisi sitten seurata sitä linjaa, joka on kompromisseissa. Joten teidän reaktionne tänään ovat tärkeitä. Se, minkälaisen linjan tulette esittämään, koska en voi kuvitella, että te menette yhteen suuntaan ja sitten me menemme eri suuntaan, koska silloinhan koko tämä järjestelmä ei ole johdonmukainen. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Rova Mazzoni. Grazie, president. Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin vain korostaa puheenvuorossani eh, ja ottaa esille muutamaa asiaa, jotka liittyvät toisiinsa. Tässä on todella paljon esitetty tarkistuksia ja se ei mitenkään kyseenalaista sitä lähestymistapaa, jota on eh, tuotu esiin monissa yhteyksissä. Ja omat ehdotukseni ja tarkistukseni liittyvät juuri tähän. Monet esittämäni tarkistukset ovat jo olleet mukana niissä ehdotuksissa, joita esittelijätkin ovat ajatelleet esittää, jotta komission ehdotusta voitaisiin hieman muuttaa. Ja minä halusin vain korostaa tätä, eh, jotta voidaan huomata se, että tässä on todella paljon näitä tarkistuksia, mutta ne eivät tarkoita sitä, ettemmekö olisi tästä suunnilleen yksimielisiä. Muutamien kuukausien aikana on kuultu myös ikäviä puheenvuoroja ja esittelijätkin ovat olleet yhtä mieltä siitä, ettei komission ehdotusta voi ihan allekirjoittaa ottaa, erityisesti kun ajatellaan näitä makroehtoja, makrotaloudellisia ehtoja ohjelmakaudella ja erityisesti rakennerahastojen myöntämistä. Usein on puhuttu siitä, että komission ehdotusta pitäisi tarkistaa juuri tehokkuuden osalta. Sen pitäisi olla tietty ehto joka oli mukana tuossa ehdotuksessa ja tarkoituksenahan oli parantaa ohjelmointia, ohjelmasuunnittelua ja tavoitteet olivat aivan ristiriitaisella tavalla mukana tuossa komission ehdotuksessa – erityisesti kun ajatellaan tätä parannustavoitetta, sehän on varmaankin kaikkien yhteinen tavoite meillä tässä. Ja esittelijät ovat nämä seikat jo huomioineetkin. Sitten se, että pyritään ottamaan paikallistaso paremmin mukaan ohjelmasuunnitteluvaiheeseen, eh, erityisesti kumppanuussopimusten kautta. Tämä on todella tärkeä ehdotus ja toivon, että komissio tukee sitä komission oman strategian taustalla ja että se yhdistetään myös muihin komission strategioihin. Erityisesti monitasoinen hallinto on tässä tärkeää myös aluetasolla on otettava nämä asiat huomioon, eikä saa tuijottaa pelkästään lukuihin. Pitäisi voida konkreettisesti saavuttaa nämä tavoitteet. Ja e, olen yhtä mieltä eilenkin e, puhuneiden kollegoiden kanssa näistä asioista. Yhteinen strategiakehys ei saa rajoittua pelkästään lainsäädäntöön, vaan sen täytyy liittyä näihin kaikkiin konkreettisiin toimiin ja sen täytyy olla todella tärkeässä roolissa. Tästäkin esitän tarkist, tar, esitin tarkistuksen. Uskoisin, että monet kollegat sitä tukevatkin, ainakin puheenvuoroista päätellen. Minulle myös kaksi seuraavaa asiaa ovat tärkeitä. Tämähän on hyvin hankala hetki tai hankala olemme nyt hankalassa tilanteessa tällä hetkellä ja voi olla, että se aiheuttaa hieman ongelmia esimerkiksi sen suhteen, että ei otettaisikaan näitä tiettyjä strategioita tai strategisia tavoitteita mukaan, vaikkapa kulttuurinäkökohtia kaikissa sen ulottuvuuksissa. Aina on korostettava Euroopan tasoa. Monissa maissahan ihan vääriä ajatuksiakin ehdotetaan ja esitetään, ja se on se, että kulttuuri unohdettaisiin kriisihetkillä, mutta kuitenkin kulttuuri on yksi tärkeistä elementeistä kaikissa 27 jäsenvaltioissa ja tämän takia tämäkin aihe on otettava mukaan strategioihin, joita me korostamme. Ja toinen huomioni koskee tätä kaupunkisuunnitelmaa. Esitän strategioita, e-, esitän tarkistuksia, jotka liittyvät edelli, viime kuukausien aikana esitettyihin puheenvuoroihin. Esimerkiksi se, että myös tässä valiokunnassa ja täysistunnossa on eri asiakirjoissa korostettu tätä kaupunkiulottuvuutta ja sen viemistä Euroopan tasolla. Ja minä haluaisin, että esittelijätkin ja monet muut valiokunnan kollegat tätä tukevat. Lopuksi toivon, että tällainen lähestymistapa tai sitoutuminen eh, valiokunnan sisäiseen eh, yksimielisyyteen tai konsensukseen voisi saada aikaiseksi sellaisia ratkaisuja, jotka sitten eh, koko parlamentti voi hyväksyä. Kiitoksia sitten Norsa Stara. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että esität ovat tehneet hyvää työtä. Tarkistukset, joita on esitetty, ovat olleet osattuja ja ja olemme pyrkineet saamaan aikaan joustavuutta, mitä tulee jo temaattisiin tavoitteisiin, koska alueilla tunnetaan paremmin se, mitä tarvitaan kullakin alueella, ja suurempi joustavuutta tarvitaan nimenomaan prosenttiosuuksiin, joten on erityisen tärkeää, että selvitetään kaksi kolmasosaa alueilla, jotka pyrkivät saamaan aika lisää lähestymistä, ja toisaalta pitäisi myöskin poistamaan 5 prosenttia, toisaalta koska on monia, jotka pyrkivät täyttämään, mutta toisaalta on kuitenkin pyrkiä hallitsemaan prioriteetteja sellaisella tavalla, joka on yksinkertaisempi, pitäisi yksinkertaisesti saada aikaan 5 prosentin parannus. Olemme myöskin esittäneet, että ne maat, jotka, että ottaa huomioon se, että maat, jotka ovat hyvin mutkikkaassa tilanteessa, siis kriisitilanteessa, että kriisi voisi heijastua siinä, mikä on itse asetus. Eli vuosien mittaan tämä heijastuisi, heijastaisi jokaisen maan todellisuutta. Kotona 2008 eh, Espanjan osalta se heijastaa tilannetta, jossa tällä hetkellä ollaan. Olimme myös pyrkineet eh, puuttumaan indikaattoreihin, jotka koskevat väestön kasvua tai myöskin luonnollisiin esteisiin, jotka vaikuttavat eh, työttömyyteen, mutta sen lisäksi olemme pyrkineet myös kantamaan huomioon äärimmäisten alueiden tilanteessa, myöskin saarialueiden tilanteen. Kiitoksia. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? Ellei, niin sitten esittelijät varmastikin ottaisivat tämän asian eh, eh, keskustelua ja jatkaakseen, joka alkoi eilen. Siis Kiitos puheenjohtaja. No, minä olen pystynyt jo hieman toipumaan eilisen jälkeen. Olin hieman hämmästynyt Euroopan, jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailujen tuloksistakin. Olemme myös keskustelleet e, ja olemme oikeastaan varjostelijoiden kommentit ovat vahvistaneet niitä peruslinjauksia, joita me olemme esittäneet, jotka vaikuttavat varsin kestäviltä ja josta pitäisi pitää kiinni. Tämä koskee muun muassa sitä, mitä liitteissä sanotaan, siis oikeudelliset välineet, oikeudelliset välineet siis yhteistrategiset kehykset, vihreät ovat lähteneet tähän mukaan. On kuitenkin jotakin kysymysmerkkejä, mutta painotan sitä, että tässä on kysymyksessä paketti. ei pitäisi olla niin, että komissio tekee kaiken delega- delegoitujen säädösten avulla. Tämä on myös sillä tavalla muotoiltu mietinnössä. Oli meillä valiokunnassakin hieman liikehdintää ja tukea tälle prosessille. Nyt otetaan askel eteenpäin, emme käänne taaksepäin, me menemme aina eteenpäin. Ja hän se sanoikin eilen, että, että tämä tässä on kysymys vielä oikeastaan hienosäädöstä, mitä voidaan tehdä, missä tarvittaessa voitaisiin myöntää suurempaa joustavuutta komission delegoitujen säädösten tasolla. Muilta osin tämä on hyvin tärkeä tulos, joka on myös, jossa voidaan saada aikaan parlamentin oma linjaus. Muissakin kohdissa meidän täytyy olla ehdottomia, meidän täytyy pystyä vaikuttamaan. Muussa tapauksessa tämä ei tuota mitään kunnollista tulosta. Ja meidän täytyy katsoa, mikä tulos tulee olemaan. Tämä on nyt ensimmäinen asia, jonka halusin tässä, halusin tässä esittää. Täällä on tullut monia kommentteja, yleisluonteisia, joustavuutta on painotettu, mutta taas toisaalta tarvitaan myös tällaisia eh, keskitettyjä teemoja, erityisesti tulevan politiikan osalta. Tässä on kyse nykyaikaistetusta kohesiopolitiikasta. Ja tämä politiikka tukeutuu näihin keskitettyihin teemoihin. Meidän ei pitäisi liikaa liikkua sen soveltamistasolla. Tänään aamulla kuulimme jotain tästä. Jos me sitoudumme joihinkin asioihin, niin se tarkoittaa sitä, että, että hukattaisiin nämä keskitetyt teemat tämä vaan täytyy ottaa adekvaatilla tavalla huomioon. Tämä on sitten se työ, joka meillä on edessämme lähipäivinä. On selkeitä esityksiä. Meillä tänään äänestimme jo Euroopan sosiaalirahastosta. Äänestyskäyttäytyminen sitten osoittaa, miten tässä mennään ja mihin. Myös EAKRn ehdotuksista voidaan sanoa samaa. meidän pitäisi huolehtia siitä, että kummallakin sektorilla emme luovu näistä keskitytyistä teemoista. Sitten voidaan tietenkin puhua näistä eri aiheista tässä valikossa, mutta uskon, että täällä valiokunnassa valitsee laaja yksituumaisuus tästä. Myös kulttuuriperintö on syytä ottaa mukaan. Varmastikin haluamme sen mukaan. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että että sitten puhuttaisiin kulttuurista sana laajemmassa merkityksessä. Me puhumme kokonaisuuden fyysisestä puolesta. Siinä on kysymys myös laadun parantamisesta, että me täytyy turvata historialle ja perintö ja kulttuuriperintö myös jälkipolville. Tämä on osa aluepolitiikkaa. On myös ihmisiä, jotka ovat liikkeellä turisteina. Tämä on tietyillä alueilla hyvinkin tärkeää Olin Nordrhein Westfalenissa äh, äskettäin ja olen näin siellä, miten vaikuttavaa työtä siellä on tehty, mitä alueella on tehty myös äh, tiedotus- ja viestintäteknologian osalta. Siellä on valtavia tarjouksia suhteessa äh, tiettyihin kohderyhmiin, jossa järjestetään esimerkiksi kampanjoita pyöräilijöitä varten tai sitten tällaisia kampanjoita, joissa on kysymys terveellisestä elämästä. Se on todella hienoa hommaa, mitä siellä tehdään ja siinä puhutellaan ihmisiä. Ja siinä se vahvistaa myös taloutta kestävällä, kestävän kehityksen tarkoittamalla tavalla, sellaisella tavalla, joka osaltaan myötä vaikuttaa Eurooppa 2020 tavoitteisiin. Niin kuin sanottu, tätä voidaan siivittää monilla eri sektoreilla sitten voidaan kysyä, mitä tehdään yleisen asetuksen tasolla ja mitä taas tehdään spesifisten asetusten tasolla, jotta esimerkiksi verkkojen Eurooppa toimii. Tämä on melkoinen palapeli pitkälle meneviä toimia yhtäältä, mutta toisaalta menetään saada myös rahaa niihin. Ja sitten jos vähennetään asioita, niin mitä sitten tehdään? Ei voida tyhjä, tyhjästäkään nyhjästä. Tätä täytyy selvittää viikon mittaan. Mitäs tämä nyt se tarkoittaa? missä on vielä rahaa jäljellä, mistä se voidaan ottaa kohesiopolitiikasta esittelijänä. Minulla on aika selvä kuva siitä, että meillä on keskitetyt välineet ja keskitetty johto, infrastruktuuri kohesiomaissa. Me haluamme myötä vaikuttaa siihen. Tässä täytyy tehdä huolellista työtä. Ja täytyy olla, ajatella myös johdonmukaisesti, mitä tulee komission kokonaispolitiikkaan. Se, se tulee näkymään lähiviikkoina. Mitäs minä nyt olen tähän kirjoittanutkaan? No, eiköhän se riitä tässä vaiheessa minun osaltani. Rova Krell voinee sitten vielä täydentää, mitä erityisesti tulee mieleen. Mutta varmastikin lähipäivinä näemme, to, näemme päivittäin, oikeastaan vuorokauden ympärin tarvittaessa. Konstantz, ole hyvä. Ja, muss... Niin. 24 tuntia, jos pakko on, ei se mikään ongelma. En aio nyt kovinkaan paljon nämä todeta. Ehkä yksi kommentti, että on totta, meidän on huolehdittava siitä, mit, siis tämä mitä Jan sanoi, että että jo jotka äänestetään, josta hyväksytään, että ne voidaan myöskin viedä lävitse asetuksen osalta. Mutta ensinnäkin uskoisin, että meidän pit- me olemme jo paljon tehneet rinnakkaista työtä ja pyrkineet harmonisoimaan sitä niin, että ei synny mitään tarpeettomia kiistoja. Ja toiseksi olimme yhtä mieltä siitä, että yleinen asetus on tällainen sateenvarjo, ja kun päätöksiä tehdään, niin täytyy sitten myöskin vielä tässä kokonaisuudessaan lävitse. Valiokunnassa ei ole suurempia ongelmia. Jos on, ne ovat enemmänkin teknisiä ongelmia, jotka koskevat sopeuttamista. Miten sitten asiaa hoidetaan työllisyysvaliokunnassa, sitä en tiedä, mutta toivon, että sielläkään ei synny mitään suurempia ongelmia. Katsotaanpa sitten. Mitä minä itse haluaisin vielä sanoa minä jo eilen korostin sitä, että todellakin on oikein, että suurin osa tarkistuksista on esittelijöiden esittämällä valtavirralla ja kompromisseja varmasti löytyy. Voidaan ottaa huomioon asioita tai parantaa esityksiä tai syventää niitä. Mutta mahdollista ei meidän mielestämme ole se, että yleistasosta käytetään ja pyritään löytämään jotakin uusia asioita, joilta puuttuu oikeusperusta. Tämä silloin venyttäisi tällaisen yleisen puitteita ehdottomasti. Ja me olemme esimerkiksi makroregionaalisten, makroalueellisten strategioiden osalta vahventama, vahventamaan niitä, mutta, mutta emme voi kehitellä sille mitään omaa rahastoa. Se on meidän näkemyksemme, että, että me emme voi vaatia lisäbudjettia joka menisi pitkälti yli sen, mitä Garigan mietinnössä on hyväksytty Euroopan parlamentissa. Tämä ei käy tällaisen asetuksen yhteydessä ja on erilaisia kohtia, joissa on tarvetta sanoa tämä selvästi. Jotkin tarkistukset, olen katsonut niitä, kun on kysymys ympäristökoordinoinnista esimerkiksi, siellä on tehty asetuksia, jotka liittyvät asetukseen kohdassa kolme. Ne ovat väärässä kohdassa, ne pitäisi laittaa liitteeseen, jossa teemme ehdotuksia koordinoinnista, joka koskee eurooppalaisia ohjelmia. Sitten pitää katsoa, miten ne voidaan sijoittaa, ottaa huomioon, mutta uskoisin, että kuitenkin kokonaisuudessaan pitkälti olemme yhtä mieltä kuin voidaan olettaa, kun on 2000 tarkistusta ja seuraavat kaksi viikkoa hyödynnämme päästäksemme läheiseen sopimukseen ja keskustelemme vielä varjoesteiden kanssa. Uskon, että tätä kautta syntyy voimakas neuvottelukanta suhteessa neuvostoon. Haluaako joku muu? Yritän tässä vaan odottaa, kunnes Niklas Martens saapuu seuraamme. Hän ei ole vielä saapunut. Siis slightly difficult situation. I don't know. No, komissio, tietääkö komissio, milloin hän tulee? Viiden minuutin päästä. No niin, koska minun käsitykseni on se, että me sihteeristössä ää, nyt viilaamme näitä kompromisseja teidän kanssanne. Ja siinä, siltä osin meidän pitäisi, meidän ei pitäisi nyt ajatella sitä, että otetaan kaikki pienet kommentit mukaan. Mutta esittelijöinä te olette saattaneet meidät tietylle ajattelulinjalle tulevan politiikan suhteen. Ja tässä yli vuoden ajan olemme keskustelleet kaikissa poliittisissa ryhmissä ja, ja useimmat jäsenet ovat olleet kovin aktiivisia ja me olemme olleet teidän linjoillanne pitkälti tämän ainakin politiikan yleissuunnan osalta. Ja nyt kun lähdemme työstämään kompromisseja, niin meidän täytyy säilyttää tämä, tämä, tämä politiikan äh, muutoksen suunta. Se ei ehkä ole helppoa joka tapauksessa. Ja toinen asia, josta olisin mielelläni kuulisin teidän kommenttinne, koska muistikuvani keskusteluistamme tästä yhteistä strategisesta kehyksestä oli, että varsa, tällainen varhainen ajattelu, jos ajatellaan liitteitä tähän yleiseen asetukseen ja kun puhutaan delegoidusta säädöksistä, tämä on samalla linjalla sen kanssa, mihin me olemme siitä etenemässä keskustelujemme osalta. Jää nähtäväksi, saammeko tarkistuksilla tästä strategisesta kehyksestä. Ehkä siitä saataisiin jonkinlainen kompromissi hierottua aikaa, jota sitten voitaisiin esittää heinäkuussa, koska se ei ole sen vastaista, mitä me olemme ajatelleet, koska me tiedämme, että, että me tarvitsemme joustavuutta ja muutosmahdollisuutta, helpompaa muutosmahdollisuutta, jotta jäsenvaltioita ja aloita voitaisiin auttaa tämän monimutkaisen politiikan eteenpäin viemisessä tehokkaammalla tavalla. Voisin kuvitella, että, että tämän tyyppiset tarkistukset ja kompromissit säilyttävät tällaisen johdonmukaisuuden politiikassa, joka on kuitenkin kovin tärkeää, että me pidämme siitä kiinni. Ja jos joku haluaa puhua äh, Nikolas Martinille, niin pysyisi täällä. Ja jos joku haluaa lähteä, niin, niin siinä, siltä osin tämän aamun kokous olisi päättynyt. Me tapaamme sitten kello 15, koska jatkaaksemme, koska me emme voi emme voi käsitellä iltapäivän äh, esityslistan kohtia nyt, koska ihmiset ovat lähteneet tietystä esityslistasta liikkeelle no, Nikolas Martinsin ystävät jäävät, vai, jäävät tänne ja jotka haluavat lähteä, niin voivat lähteä. Kiitoksia. Emmekä tarvitse käännöstäkään. Eli kokous on päättynyt. Kokous on päättynyt.